mietintö uusiutuvan energian tilannekatsaus ja herra Piperin mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa koskeva kertomus. Keskustelun aloittaa kollega Lopes Permejo, esittelijä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen. Vaihtoehto, arvoisat parlamentin jäsenet, nyt on kulunut vain kaksi kuukautta siitä, kun esitimme ensimmäisen luonnoksen mietinnöksi, joka käsittelee uusiutuvan energian kehitystä eu Haluaisin kiittää muita ryhmiä ja pääsihteeristöä valmiudesta, tehokkuudesta, jota tänään päästiin jo äänestämään. Olen tyytyväinen yhteisymmärryksestä, joka, joka vaikkakaan sopimus ei vielä voi olla täydellinen ennen loppuäänestystä. Parlamentin pitää suunnata komissiota eh, to, vaikuttamaan niihin maihin, jotka eivät ole täyttäneet uusiutuvan energian vaatimuksia vuoteen 2020 mennessä, mutta tämä pitää palvella myös siinä, että valmistellaan ehdotusta uudeksi uusi energi- direktiiviksi vuoden 30 saakka, jossa pidetään sitovia tavoitteita ja vahvistaa niitä, jotta täydennetään sitoumukset, joita on tehty ilmastonmuutoksen vastaisen toiminnan mukaisesti COP21. Sama näkyy myös kollegani mietinnössä koskien energiatehokkuutta, ei ole mikään sattuma. Kuitenkin uusiutuvan energian kehityksellä on samat tavoitteet kuin energiatehokkuushankkeilla, ja sen edessä on samantyyppisiä esteitä jäsenvaltioissa – Tämä, tämän tavoitteena on vaikuttaa energiasiirtymään kohti yksityisempää, demokraattisempaa energiamallia, ottaa, eikä antaa määrävien toimien vallata koko energiasektoria. Ei tarvitse varmaanko muistuttaa teille, komissaari, että politiikka on vaikuttanut kielteisesti, <clears throat> teidän politiikkanne on Espanjassa vaikuttanut kielteisesti tähän kehitykseen. Meidän pitää varmistaa, että kun tuetaan e-, uusiutuvaa energiaa, sen, sitä pitää to- toteuttaa pitkällä aikavälillä ja sen pitäisi saadakaan tehokkaampaa, kestävämpää uusiutuvan energian tuotantoa. Jos jälkikäteen poistetaan tällaiset tukijärjestelmät, on, va- on vahva isku uuden tyyppisen energiatuotannolle kun jos suositaan uusiutuvan energiasta ei voida kyseenalaistaa, kun ajatellaan muiden energialähteiden vaikutuksia ja, ja esimerkiksi ydinenergiaa, niin tässä, tästä tilanteessa painostettaisiin kilpailukykyyn. Ja meidän pitää myös suosia sellaisia eh, mekanismeja, jotka vahvistavat energian demokraattisuutta suhteessa suurin energialan toimijoihin, oligopoleihin. Tässä meidän pitää tukea oikeutta omaan tuotantoon ja vahvistaa osallistumismekanismeja ja julkisia suunnittelukeinoja, kun kehitetään uusiutuvaa energiaa. Samoin tarvitaan yhteisötapoja kulutuksessa järjestelmissä niin sähkön kuin lämmityksen ja <clears throat> jäähdytyksenkin kohdalla. Uskomme, että aikaisemmin direktiivi on ollut hyödyllinen väline, vaikkakin on joitakin epätoivottujakin tavoitepiirteitä. Halutaan ke- kokonaisvaltaista kestävyyttä ja sitten biomassa tai biopolttoaine, nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä, että markkina ei eivät aina ole oikea mekanismi, jotta voidaan oikealla tavalla käyttää voimavaroja. Tämä näkyy myös maaseu, viljelyalueessa tai kun liitetään yhteen lopputuotanto ja liikenneverkot. Lopuksi energian siirtymä ei ole vain teknologinen haaste, se on myös sosiaalinen haaste. Koska me puolustamme tässä tarkistusta ja uskomme, että se hyväksytään, niin me emme voi sallia sitä, että epäjärjestäytynyt siirtyminen vähentää jotenkin työoloja tai vähentää työpaikkojen mahdollisuuksia alalla. Tämän takia mietinnössä toteamme, että on tärkeää edetä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa ja saada aikaan uusi energiamalli. Uusiutuvan lähteiden pitäisi myös vähentää energiaköyhyyttä, sopeuttaa markkinasääntöjä, taata sosia- antaa sosiaalisia takeita niille kotitalouksille, jotka eivät voi täyttää perustarpeita, niin kuin energiakin on. Uskon, että keskustelussa voidaan saada aikaan enemmistö tälle tärkeälle mietinnölle. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, kollega Lopez Bermejo. Seuraavaksi toinen esittelijä, kollega Piper, neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tämähän on erityinen päivä. Tänään on Iso-Britannian kansanäänestys. Siinäkin on kyse läheisyysperiaatteesta, byrokratian purkamisesta ja siitä me varmasti keskustelemme tänään myös täällä. Hyvät naiset ja herrat, energiatehokkuuden parantaminen on win-win tilanne. Kaikki voittavat maailmalle. Tämä tarkoittaa sitä, että käytetään saman verran energiaa, mutta tuotetaan vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä ja kuluttamista tarkoittaa, että on vähemmän kustannuksia ja teollisuudelle parempaa huoltovarmuutta. Niinpä energiatehokkuusdirektiivi on investointi Euroopan tulevaisuuteen, jos se hoidetaan oikein. Tulos tähän mennessä on hyvä. 20 prosenttia energiasäästöä saavutetaan vuoteen 2020 asti, ei kuitenkaan pelkästään eurooppalaisen sääntelyn kautta, jota ei toteutettu joka paikassa, vaan myös yritysten ja kuluttajien oman kiinnostuksen arvostuksen takia he haluavat kuluttaa vähemmän energiaa. Tästä haluan kiittää Euroopan kansalaisia ja yrityksiä. Eurooppalainen ympäristötase on menestys. Me olemme maailmanmestareita hiilidioksidin vähentämisessä ja uusiutuvien energiamuotojen rakentamisessa ja myöskin energian säästämisessä, mutta kuluttajat ja yritykset maksavat siitä korkean hinnan. Ensinnäkin yksityis- ja yritysasiakkaiden sähkön hinnat ovat korkeimmat maailmassa ja tässä liialliset ähm, syöttömaksut ovat aiheuttaneet tämän. Lisäksi eh, uusia investointeja tehdään vain Euroopan ulkopuolella. Kolmanneksi byrokratia on eh, ekosuunnitteludirektiivi, ETS, ehm, rakennusdirektiivi ja niin poispäin. Tietenkin jokaisella säädöksellä on syynsä. Me kuitenkin unohdamme niiden ehm, yhteisvaikutukset ja sen lisäksi vielä kansallinen energiapolitiikka ja sen yhteisvaikutus. Tästä syntyy liittyy vaikutusta myös päästökauppahintoihin. Me rankaisemme sitten siitä yrityksiä myös aina uusilla kustannuksilla. Tämä ei voi jatkua näin. Nostin tämän esiin energiatehokkuus direktiivi mietinnössä ja olen iloinen, että monet asiat pysyivätkin siinä mietinnössä. E, eli että meidän täytyy keskittyä yhä enemmän tehokkuuteen eikä pelkästään säästämiseen, että direktiivin joustavuus pysyy, jotta jäsenvaltiot voivat kannustaa uusiin toimenpiteisiin ja myöskin raportointivelvollisuus ja vaatimus johdonmukaisempaan lainsäädäntöön ainakin mainitaan tässä mietinnössä. Tässä olemme enemmistönä parlamentissa samaa mieltä. Se, mitä minä esittelijänä en tue, on 40 prosentin säästövelvoite energiankulutuksessa. Tässä ei ole kyse tehokkuudesta, vaan energian käyttökiellosta, hyvät naiset ja herrat. Näin voisimme tehdä, jos Euroopan tilanne olisi huono, mutta tosiseikathan ovat toiset. Kasvihuonekaasupäästöt ovat vuodesta 90 laskeneet 25 prosentilla. Samanaikaisesti Euroopan BKT on noussut melkein 50 prosentilla. 25 prosenttia vähemmän päästöjä ja olemme kuitenkin tuottaneet 50 prosenttia enemmän. Eikö tämä ole hyvä tase. Nyt jos sitten halutaan 40 prosentin kulutuskielon, niin silloin ei ota huomioon realiteetteja. Siksipä pyyntöni SNDn ja liberaalien kollegoille. Tukekaa meidän tarkistustamme, jossa luomme tällaisen tavoitekäytävän 30-40 prosenttiin, joka ei ole kuitenkaan pakollinen, vaan suuntaa antava. Jos emme onnistu siinä, voimme kuitenkin ottaa käyttöön lainsäädäntöä, mutta nyt haluamme antaa yrityksille ja kansalaisille luottamusta. Eurooppa on ympäristöalan eh, maailmanmestari ja meidän täytyy jatkaa tällä tietä. Kiitoksia. Kiitoksia myös avustajille ja sihteeristölle. Kiitoksia ja nyt komission nimessä komission jäsen Harjaskanien. Muchas gracias, presidente, señorías. Kiitoksia puhemies. On ilo olla jälleen Euroopan parlamentissa osallistumassa tähän keskusteluun, käsitellään kahta tärkeintä pilaria e- e- energiaunionissa. Uusiutuva energia ja energiatehokkuutta lisäksi käsitellään näitä samana aikaisesti. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä rooli näillä asioilla on, kun täytetään kunnianhimoiset ilmastonmuutostavoitteet, jotka saatiin aikaan Pariisissa. Nyt käydään keskustelua sopivana hetkenä kun olemme viemässä loppuun lainsäädännön tarkistamista näistä aiheista. Tämä tapahtuu vuoden loppupuolella. Haluaisin kiittää kahta esittelijää erittäin hyvästä työstä näissä tärkeissä mietinnöissä. Aloitan herra Piiperin mietinnöstä, mitä tulee energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoon. Kuten te tiedätte, olemme laatimassa direktiivien tarkistamista koskien energiatehokkuutta – ja rakennusten energiatehokkuutta. Tarkoituksen saada aikaan energiatehokkuustavoitteet vuodelle 30 ja varmistaa, että käytössämme on sopivat puitteet, että saavutetaan puitteet ja voidaan korostaa erityisesti rakennusalaa annamme prioriteetin alueelle, jolla on suurin mahdollisuus säästää energiaa. Mietinnössä tullaan tiettyihin johtopäätöksiin, jossa otetaan, jotka otamme huomioon, kun laadimme näitä tarkistuksia, joista äsken puhuin. Olen täysin samaa mieltä Piper-mietinnön loppupäätöksestä, että täytyy ottaa mukana järjestelmällisesti periaate energiatehokkuudesta, tärkeänä kysymyksenä ykkösasiana energiapolitiikassa. Me haluaisin myös sanoa, että Eurooppa tarvitsee erityistä tavoitetta 2030 vuodelle, mitä lainsäädännöllisesti on tärkeää sitten, kun annetaan myönteinen merkki investoijille ja lainsäätäjille, jotta voidaan vahvistaa pitkän aikavälin sijoituksia, joita tarvitaan, jotta voidaan täyttää tavoitteemme. Mitä tulee energialainsäädännön uudistamiseen, tar- Tämä pitää mielessä lopullinen tavoite, pitää ottaa vakavissaan lainsäädännön tarkoitus. Tässä mielessä haluaisin korostaa sitä seikkaa, että direktiivinen uudistaminen energiatehokusta tulee liittymään seitsemänteen artiklaan tässä tämän osoittanut jäsenvaltiot ovat ottaneet vakavisaan tämän politiikan, ovat ryhtyneet tarvittaviin toimiin, saadaan aikaan valvonta, tarkennusjärjestelmiä, jotta saadaan aikaan tarvittavat säästöt vuoteen 2020 mennessä. Toivotaan, että vuoteen 2020 mennessä tämä artikla tarkoittaa sitä, että lähes puolet energiasäästötavoitteista on saavutettu. Halutaan tehokas väline, mutta nyt meidän täytyy sovittaa tämä yhteen yleisiin puitteisiin ajatellen vuotta 2030, jotta tämä vaikuttaa kunnianhimoisiin tavoitteisiin vähintään säästö, päästöjä, niin kuin komissio totesi vuonna 2014, täytyy myös vauhdittaa yksityistä rakennusalaa, jolla voidaan saada aikaan huomattavia säästöjä. Avainsektori ei vain ajatella energiatehokkuustavoitteitamme, vaan voidaan myös vaikuttaa energiaköyhyyteen, vähintä korkeita, kalliita energialaskuja parantaa kansanterveyttä. Kun tarkistetaan energiatehokkuusdirektiivin rakennusten kohdalla, siinä korostetaan aivan erityisesti näitä tavoitteita. Haluaisin jälleen kerran kiittää esittelijää, että hän on ottanut mietintönsä näitä tärkeitä kysymyksiä ja meidän täytyy tehdä läheisestä yhteistyötä asiassa. Tietenkin tämä pätee myös siihen, kun tarkistetaan direktiivejä koskien uusiutuvia energialähteitä. Tämä direktiivi on toiminut hyvin. On saatu sopimus tavoitteesta 70 prosenttia loppuenergian käytössä 2014. Euroopan unioni ja enemmistö valtioista edistyvät hyvin kohti 2020 tavoitteita. Kaikki maat paitsi yksi ovat edenneet indikatiivisissa tavoitteissaan ja yhdeksän on saavuttanut jo 2020 tavoitteensa. Näin olemme voineet vähentää fossiilisten polttoaineiden tuontia, vähentää päästöjä, kehittää uusiutuvan energian sektoria, joka on kilpailukykyinen. Kuitenkin jotkut jäsenvaltiot, niiden tarvitsee lisätä ponnistelujaan, jotta voivat täyttää nämä tavoitteet tulevina vuosina. Tämän takia olemme täysin keskittyneet siihen, että täytäntöön pannaan uusiutuvan energian direktiiviä. Se on tärkeä kysymys parlamentille, mutta niin kuin tässä mietinnössäkin todetaan, me tarvitsemme täytyy ajatella asioita myös vuoden 2020 jälkeen. Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen on keskeinen pilari näissä toimissa ja sitä, se vahvistaa sähkömarkkinoita, ja energiaunionin hallinta, kuten monet täällä ovat pyytäneet, haluamme vahvat juriset puitteet, joka tuo vakautta sijoittajille ja auttaa saavuttamaan energiatehokkuustavoitteemme. uusituvan äh, tarvitaan uusia energialähteitä, äh, vahva kilpailukyky Tätä kautta voidaan saada aikaan sijoituksia uusiutuvan energian ja saadaan EU ykköseksi tällä sektorilla. Kun uudistetaan uusiutuvan energian direktiiviä, tätä kautta haluaisimme käsitellä monia ongelmia, joilla käsitellään tarkistuksessa, niin esimerkiksi mitä voidaan, miten voidaan paremmin käyttää hyväksi uusiutuvan energian potentiaalia lämmityksessä ja jäähdyttämisessä ja miten voidaan kannustaa kuluttajan roolia Pyrimme vähentämään myös hallinnollisia esteitä, toimielin esteitä, jotka estävät investointeja Euroopassa. Haluaisin kertoa nyt tietystä kysymyksestä, jota pohdimme ensinnäkin, mitä tulee tavoitteisiin haluaisimme käyttää hyväksi tavoitteista, joka on asetettu vuodelle 20. Siksi haluamme asettaa myös kansallisia tavoitteita vuodelle 20. Tämä on lähtökohtana. Sitten toiseksi direktiivissä keskitytään kahteen sektoriin, jossa pyritään saavuttamaan tavoitteita sähkö, lämmitys, jäähdytys, liikenne. Erityisesti olemme sanoneet teidän kanssanne huolestanne siitä, että liikennealue on kehittynyt hitaasti. Kolmanneksi tärkeä rooli on myös uusiutuvan energian tukemisella. Meidän me, me tuemme tällaista siirtymistä markkinajärjestelmän järjestelmään uusiutuvan energian kohdalla, niin kuin on jo sanottu, haluamme edetä niin, että suunnittelemme markkinoita paremmin, Vahvistamme energia päästökauppaa, vahvistamme uusiutuvaa energiaa, jotta voimme hyödyttää maksimissaan markkinoita. Sitten olemme nähneet tässä mietinnössä, että kun ajatellaan kestävyyskriteereitä bioenergian kohdalla, tämä on herättänyt huomattavaa kiinnostusta. Komissio laatii parempaa kestävää politiikkaa, mitä tulee biomassaan ja bionesteisiin. Biomassa on uusiutuvan energian tärkeä lähde, tärkein lähde, ja EU pyrkii toimimaan pragmaattisesti, jotta saadaan aikaan huomattavia säästöpäästöjä ja vähennetään ympäristöhaittoja ja, ja välitetään turhaa hallinnosta taakkaa, erityisesti ajatellen pieniä voimalaitoksia nyt lopuksi haluaisin vielä korostaa, kuinka tärkeää tämä keskustelu minulle on ja samoin Euroopan parlamentin panos, kun laadimme tulevia lainsäädäntöehdotuksia. Haluaisin mainita vielä yhden seikan lopuksi, joka mielestäni on erittäin tärkeää, että saavutetaan asetetut tavoitteet. Viittaan siihen, että täytyy saada liikkeelle investointeja tälle sektorille. E- ESIR, investointirahasto, on avannut uusia mahdollisuuksia, joita meidän pitää käyttää älykkäästi hyväksemme ja haluaisin esittää vetomuksen paikallis- ja kansallisviranomaisille, jotta käyttäisivät enemmän esirvälinettä. Lopuksi sanon vielä sen, että komissio kiittää lämpimästi näistä kahdesta mietinnöstä. Voin vakuuttaa teille, että seuraavat lainsäädäntöehdotukset tulevat olemaan kunnianhimoisia. Pyrimme takaamaan, että energiatehokkuus ja uusiutuva energia ovat ykkösasemassa, kun täytämme Pariisin sitoumuksiamme ja pyrimme vähentämään hiilen merkitystä. Luotan tässä Euroopan parlamentin hyvään yhteistyöhön, jota tämä kaikki tulee olemaan mahdollista. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kommissar Arias Canet. Kiitoksia hyvin komission jäsen Arjas Kanjete. Seuraavaksi kollegat valiokuntien nimissä. Kollega Petir, yksi minuutti ympäristöasiain valiokunnasta. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijöitä ja haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat hyvällä tiellä pyrkiessään tavoittamaan uudistuvan energian tavoitteet ja 20 prosentin vähennystavoitteen vuoteen 2020 mennessä. Lämmityksen ja ilmastoinnin alalla olemme tehneet paljon uudistuksia, mutta huolestuttaa nähdä, mikä tilanne liikenteessä on. Meillä ei ole investointivarmuutta biopolttoaineissa ja tämän vuoksi toivon, että komissio tekee uuden lakialoitteen liittyen uudistuviin energianlähteisiin vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle jotta meillä olisi selkeitä tulevaisuuden näkymiä biopolttoaineen tuottajille. On hyvä, että loppu tekstissä ei ole ENY-valiokunnan viittausta Euroopan metsiin ja niiden hiilirooliin. Meidän täytyy antaa sektorille mahdollisuus 146 000 vakituista työpaikkaa ja valtava määrä sesonkityöpaikkoja luoda. Tämä vaikuttaa ruura- maaseutualueiden kehitykseen hyvin suuresti. Kollega Omar G. aluekehitysvaliokunnasta, olkaa. Kiitoksia puhemies. COP21-kokous toi esiin sen, kuinka tärkeä rooli kaupungeilla ja alueilla on, kun pyrimme siirtymään vähähiiliseen yhteiskuntaan. Aluekehitysvaliokunnalle on selvää, että aluekehitysrahastot voivat vielä enemmän osallistua määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen uudistuvan energian alalla. Valiokunta valittaa sitä kuitenkin, että kohesiorahaston varojen liikkeelle saattaminen uudistuvan energian osalta on ollut vain 1,1 prosenttia vuosina 2007 2000 2013 ja vuonna 2013 jälkeen 1,4 prosenttia. Tämän vuoksi vetoamme Euroopan kaupunkeihin ja alueisiin, jotta ne ottaisivat käyttöön kaikki mahdolliset välineet ja moninkertaistaisivat toimintansa. Myöskin hyvin syrjäisiä alueita ajatellen uskomme, että on mahdollista ottaa käyttöön hyvin kunnianhimoisia energiatavoitteita. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Omarci. En näe kollega Bokovicia täällä salissa, joten seuraavaksi edustaja Liise. Hän puhe, puhuu ympäristövaliokunnan nimissä. Piiperin mietinnöstä. Kiitoksia Markus Piiperille kaikille niille, jotka ovat olleet mukana tätä mietintöä laatimassa. Meillä on paljon yhtäläisyyksiä Itren ja Envin välillä. Haluamme joustavuutta erityisesti seitsemän artiklan toimenpiteiden suhteen. Haluamme suunnitteluvarmuutta, su- suurimman osan direktiivistä ei pidä äh, olla voimassa vain vuoteen 2030, vaan sen jälkeenkin. Äh, kummassakin valiokunnassa keskusteltiin hyvin paljon tavoitteesta, äh, enemmistö kannatti tätä 40 prosenttia. Minä henkilökohtaisesti kannatan kompromissia, jonka EPP on tehnyt. Itse tuin tätä 40 prosenttia aikanaan, mutta se ei ole enää realistinen. EPP vaatii kuitenkin aivan selvästi vähintään 30 prosenttia. Nyt meidän pitää vedota komissioon Äh, olen kuullut, että komissio käydään keskustelua siitä, pitäisikö mennä yli 27 prosentin. Kuulen jopa, että komission puheenjohtaja ei kannata tätä. Näin ei voi olla. Jean-Claude Juncker on ennen vaaleja luvannut täällä Euroopan parlamentissa, että hän äh, kannattaa vähintään 30 prosenttia. Se, mitä ennen vaaleja sanottiin, sen pitää olla voimassa myös vaalien jälkeen. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitoksia kollega Liise. Seuraavaksi puhujat ryhmien nimissä kollega Pentsen, olkaa hyvä. Tak, herr formand. Min tale er til VE. Kiitoksia puhemies. Haluaisin puhua uusiutuvan energian kehityskertomuksesta. Haluaisin kiittää Rova Lopes Bermehoa. työstä tämä oli helppoa työtä, koska tässä toimittiin realistisesti, pyrittiin saavuttamaan tavoitteita – muuten tästä olisi juurikaan hyötyä. Jotkut ajattelevat, että olisi mahdollista muuttaa asenteita. Valtioiden päämiehet ovat hyväksyneet tietyt tavoitteet ja velvoitteet täytyy nyt täyttää. 230 tavoitteet ja sitoumukset ovat täysin suositeltavia ja toivon, että voimme myös päästä niihin tavoitteisiin. Mm, kannattaa pitää tämän mielessä, kun tänään äänestämme. Toivon myös, että tarkistan energia, uusiutuvan energia-alan tavoitteet ja energialähteiden yhdistelmä ja mietitään, mitä Euroopassa voidaan saavuttaa ja miten voidaan vaikuttaa kestävään kasvuun, kilpailukykyyn, työpaikkojen luontiin. On tärkeää löytää pitkän aikavälin ratkaisuja markkinaolosuhteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että vähennetään uusiutuvan energian hintaa. Tämä tulee olemaan hyväksi vain yrityksille ja kuluttajille. Me olemme kattaneet monia yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuushankkeita valtiolla on paljon toimivaltuutta ja Ja, ja voidaan tämmöisen valtion tuki ja uusiutuvalla energialla on tehty monia ehdotuksia, joita kuitenkin pidämme epärealistisena. Niin, ei kovinkaan viisana. Toivottavasti voidaan hyväksyä tässä hyviä tavoitteita. Kiitoksia. Kollega, kiitos kollega Pentsen, seuraavaksi kollega Pohe kaksi minuuttia. No, vážený pane předsedající, vážený pane komisaři. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää herra Piiperiä erinomaisesta yhteistyöstä tämän mietinnön parissa, joka käsitteli energiatehokkuusdirektiivin uudistamista. Nykyinen direktiivi on hyvä pohja, jotta voisimme saavuttaa ilmasto- ja energiatavoitteemme COP21 tavoitteet mukaan lukien, mutta voimme saavuttaa ne vain, jos poistamme joitakin tämän direktiivin puutteita, esimerkiksi sen liiallinen joustavuus, minkä takia olemme tavoitteitamme jäljessä. Jos mitään ei muutu, niin emme pysty 20 prosenttia vuoteen 2020 saavuttamaan. ITRE-valiokunnan MEPit sanovat aivan selvästi, että me tarvitsemme tehokkaammat puitteet. Haluaisin nostaa esiin mm, useampia tärkeitä asioita. Ensinnäkin tämä sitova 40 prosentin tavoite energiatehokkuulle. Olen vakuuttunut siitä, että parlamentin pitäisi jatkuvasti vaatia tätä, koska jos perännymme tästä, niin sitten sanomme ei riippumattomuudellemme fossiilisen polttoaineen tuonnista. Sitten energiaköyhyys, joka alkuperäisestä luonnoksesta jäi pois. Olen erittäin iloinen, että se nostetaan esiin tämänhetkisessä mietintöluonnoksessa. Tällä mietinnöllä vedotaan komission ja jäsenvaltioihin, koska kummankin on toimittava myönteisesti. Me tarvitsemme seitsemän artiklan vahvistamista ja selkeitä tavoitteita jäsenvaltioiden energiatehokkuustoimintasuunnitelmissa. Äh, sitten lopuksi muut asetukset, jotka vaikuttavat tähän. Komissio tällä hetkellä keskustelee päästökaupasta äh, sen sijaan, että äh, kilpailtaistiin näiden säädösten välillä, niiden on toimittava yhteen, koska me emme voi hyväksyä tällaista kilpailua. Siksi tarvitsemme eh, komissiolta järkevän ratkaisun. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Pohe. Kollega Pohe, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen kollega Kristoforulta? Olkaa hyvä, kollega Kristofor. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Paljon kiitoksia puhemies. Nämä ajat ovat vaikeita, sillä ne tavoitteet, jotka olemme määritelleet, toteutetaan pääasiassa kansallisella tasolla ja valitettavasti minun maassani puhujan mikrofoni katkeaa. Aloitanko alusta puhemies? Use another microphone. Olkaa hyvä, käyttäkää toista mikrofonia. Paljon kiitoksia puhemies. Olen vakuuttunut, hyvä puhemies, siitä, että ilmastologiikka on aivan sama kuin energialogiikka. Emme voi puhua energiasta ja jättää ilmastokysymyksiä sivuun omassa maassani pyrimme tarkastelemaan näitä kysymyksiä myöskin, mutta tällä hetkellä Kyproksella on metsäpaloja, jotka uhkaavat ihmishenkiä. Meidän täytyy muistaa... Blue card, and you really should put a... Anteeksi nyt vain, te käytätte sinistä korttia, silloin teidän pitäisi esittää puhujalle kysymys. Niin, mutta teillä on vain 30 sekuntia, ja ylitette jo sen ajan. Olkaa hyvä επικεντρωνόμενος σε αυτό που πρέπει να πω να κινητοποιήσουμε. Μικρόφωνο. Mikrofoni. μπορούμε εμείς να κινητοποιήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Kuinka voimme Euroopan unionin rahastot saattaa liikkeelle ja kuinka voimme ryhtyä toimiin niin, että energiatavoitteiden lisäksi meillä olisi myöskin ilmastotavoitteita jotta tällaisia valtavia tuhoja, kuten esimerkiksi Kyproksen metsäpalot, voitaisiin ehkäistä. Kiitoksia. Kollega Poch. Ja jsem o mluvil a myslím, že to zmínil i pan komisař. No, minä mainitsin tämän ja uskon, että komission jäsenkin oikeastaan mainitsi tämän. osa ilmastonmuuton sen torjumisesta pitää olla investointeja eurooppalaisesta investointirahastosta ja tämä sitova 40 prosentin tavoite vaikuttaa siihen, että uusiutuvia energiamuotoja käytetään enemmän. Vaikka en kyllä ole ihan varma, miten tämä nyt liittyy Kyproksen metsäpaloihin. Kiitoksia kollega Pohja. Seuraavaksi kollega Van Bostuit, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Tänään käsittelemme kahta tärkeää energiamietinnöt toisaalta energiatehokkuus on aiheena ja toisaalta mietintö koskee on uusiutuvaa energiaa. Tietenkin jäsenvaltioiden pitää täyttää tavoitteensa. Me kuitenkin tässä emme halua asettaa liian korkeita tavoitteita epäristille. On siksi tärkeää, että pyrimme vähentämään energian käyttöä, ja tässä on vielä paljon potentiaalia käyttämättä EU-ssa. Noin puolet energiasta me menee lämmitykseen ja jähdyttämiseen. Ja vielä liian usein tässä energia vain pa- pakenee ikkunoista ja ovista. Siis pitää panostaa energiatehokkuuteen tehokkuuteen ja pitää varmistaa, että kansalaiset itse voivat tehdä investointeja ja hyötyä myös tästä. Mitä tulee uusiutuvaan energiaan, meidän pitää parlamentissa olla asettamatta tavoitteita, tavoitteita joita ei voi saavuttaa, mutta kunnianhimoisuus himoisuutta kyllä tarvitaan, mutta realismia. Mitä tulee kansainvälisiin tavoitteisiin, joita esitetään uusitoista energiasta, nämä eivät ole sellaisia realistisia tavoitteita. On selvää, että joidenkin jäsenvaltioiden pitää katsoa rajojen yli, jotta voivat tehostaa uusiton energian käyttöään. Miksi sitten vaaditaan tällaisia sitovia kansallisia tavoitteita? Pitää tehdä eurooppalaista yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Van Bossuit. Seuraavaksi kollega Herbrandi. Yes, thank you very much. Kiitoksia puhemies, ja haluaisin nostaa esiin kaksi energiaraporttia, jotka julkaistiin vähän aikaa sitten. Ensimmäinen, siinä sanotaan, että tuuli ja aurinkoenergia murskaavat fossiiliset polttoaineet, ja siinä sanotaan, että 2015 energiainvestoinnit uusiutuviin energiamuotoihin olivat kaksinkertaiset verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Kaksi suurta energiatarjousta Meksikossa ja Marokissa voitettiin uusiutuvilla energiamuodoilla, ei koska ne olivat uusiutuvia, vaan koska ne tarjosivat halvinta energiaa. Se oli uusiutuvaa. Toinen raportti sanoo, että Eurooppa menettää maineensa uusiutuvien energiamuotojen edelläkävijänä. Tämä on hyvin huolestuttava raportti. Viime vuonna investoinnit uusiutuviin energiamuotoihin romahtivat 21 prosentilla, kun taas menot muissa maissa kasvoivat. Näin tässä raportissa sanotaan ja se on erittäin huolestuttavaa. Maailmassa käydään globaalia kilpailua halvasta ja turvallisesta energiasta ja sitä ovat uusiutuvat energiamuodot. Hieno vaikut, sivuvaikutus tätä, sitä maailmanlaajuista kilpailusta on se, että se on myös puhdasta. Eli päätavoite on saada halpaa ja uusiutuvaa ener- puhdasta energiaa, se on sitä, että keskitytään uusiutuvan energiamuotoihin. Viimeinen asia, mitä tässä tarvitsemme, on konservatismi. Me tarvitsemme paljon kunnianhimoisia, sitovia tavoitteita Euroopassa ja vetoan komission, kun se suunnittelee syyskuun ehdotuksia. Tulkaa tänne kunnianhimoisin, sitovin, vahvoin tavoitteen Kiitoksia. Jetzt bin ich nicht sicher, der... Nyt en ole aivan varma, kollega siellä takana. Hyväksyttekö sinisen kortin kollegalta, jonka nimeä minulla ei nyt tässä satu olemaan? Olkaa hyvä, herra kollega. Mikko. Rope mano olen Olen edustaja Rope. Kiitoksia, olen samaa mieltä siinä, mitä juuri todettiin. Me tarvitsemme säätelyä, mutta tiedämme kuitenkin, että North Stream 2-projekti on käynnissä ja se saavuttaa liikevoimaa. Hiljattain kuulin, että kansleri Merkel on antanut hyväksyntänsä projektille. Tarkoittaako tämä sitä, että meidän unelmamme jäävät vain sanoiksi? että me puhu uudistuvasta energiasta enää Euroopassa. Kiitoksia, edustaja Rope. Yes. Niin, puhemies, kiitoksia oikein paljon. Olen täysin samaa mieltä kollegani kanssa. En usko, että Nord Stream on kovinkaan fiksu hanke, mutta vielä äh, huolestuttavampaa on se, että edistyminen kohti todellista eurooppalaista energiaunionia, äh, sitä jäsenvaltiot hidastuttavat. Meillä on tällä hetkellä 28 energiaunionia, me tarvitsemme yhden energiaunionin, yhden äh, keskittymisen siirtymässä kohti halpaa e, ja turvallista puhdasta energiaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Benito Siluaga, yksi minuutti. Buenos días, señorías, y buenos días, señor comisario. Antes de hablar de energía, voy a decir que es una grasa, grata sorpresa tenerle hoy aquí en este pleno, el mismo pleno. Huomenta, kiitoksia. On hienoa olla täällä eh, keskustelemassa näistä kysymyksistä täysistunnossa. Edellisellä kerralla meillä oli suuri koalitio, joka esti minua puhumasta näistä asioista, joita halusin käsitellä tänä aamuna, esimerkiksi energiapolitiikan toimeenpanosta. Haluaisin sanoa, että seuraavan kerran täällä täysistunnossa haluaisin saada suoria vastauksia komissiosta niihin kysymyksiin, joita ryhmät energiakysymyksiin ja verotuskysymyksiin liittyen komissiolle esittävät Espanjassa meillä tulee olemaan pian konferenssi liittyen energiatehokkuustilanteeseen, eikä tämä ole mitään sellaista, joka ei liittyisi hiljattaisen Panama-tapaukseen. On erittäin välttämätöntä, että energiatavoitteet ovat sitovia kaikille jäsenmaille. Meidän täytyy saada sitovat tavoitteet ja vakaat uudistuvan energian markkinat. Minun hallitukseni ei toimi. Näin päinvastoin, se tekee rikolliseksi investoida uudistuvan energiaan. Näette tämän, jos katsotte vetomusvaliokunnan työtä. Joten minä toivon, että Euroopan unioni energiatehokkuus toimisi vielä enemmän. Hmm. Kiitoksia kollega Benito Siloaha. Äh, nyt haluaisin keskeyttää hetkeksi äh,